As you know, our colleague Mr. Danjan. Huomenta, kuten tiedätte, kollegamme herra Danjan lähti Libyaan ad hoc vierailulle, josta parlamentti oli tehnyt päätöksensä. Tästä syystä minä toimin täällä tänään puheenjohtajana. Kuten te tiedätte, tai te tiedätte jo, mitä kieliä täällä on käytettävissä tässä kokouksessa, joten en sano tästä enempää. Olisi hyvä muistuttaa teitä siitä, että pelkästään täysjäsenten kielet ovat täällä tulkkauskieliä. Muistuttaisin teitä myöskin siitä, että tämä internet on kuultavissa myöskin internetin kautta. Mikäli ei ole huomatettavaa, totean, että estysistä on hyväksytty. Kokouksen loppuun mennessä, mikäli ei ole mitään huomautuksia pöytäkirjoista, nekin katsotaan hyväksytyiksi edellisen kokouksen pöytäkirjat. Puheenjohtajilla ei tällä kertaa ole mitään ilmoitettavaa, joten voimme siirtyä suoraan ensimmäiseen varsinaiseen esityslistan kohtaamme. Ensimmäinen kohta on keskustelu EUJUSTA Lex Irak-operaation toiminnasta. Sallin, että, että toivotan ensin tervetulleeksi herra Hans-Jörg Haberin, joka on siviilioperaatioiden komentaja – ja siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran johtaja. Lisäksi paikalla on prikaatin komentaja Laszlo Huzar, joka on operaation johtaja. Heidän kanssaan on määrä tarkastella Irakin oikeusvaltion periaatetta rakentavaa operaatiota. Siitä on meidän keskustella siviilikriisin hallinta operaatiota on hoidettu jonkin verran, jonkin aikaa siellä ja, ja neuvosto katsoo, että EU Justa Lex-toimintaa pitää siir- jatkaa vielä tämän vuoden kesäkuun viimeisen päivän saakka. Viime vuonna Lasno Huzara nimitettiin Irakin operaation johtajaksi. Hän toimii siis paikan päällä Irakissa vuonna 2003. Toinen Irakin sota alkoi. Silloin Husseinin diktatorisesta hallintokaudesta päästiin eroon. Viimeiset joukot lähtivät Irakista viime vuoden puolella. Nurjar Malikin hallitus on nyt täysin vastuussa maan turvallisuustilanteesta. Irak on alkanut pikkuhiljaa uudelleen rakentaa taloudellista ja institutionaalista rakennettaan. EU-chasta Lex voi toimia merkittävässä asemassa tässä jälleenrakennustyössä. Vaihtavasti vain ruohonjuuritasolla poliittinen tilanne on edelleenkin erittäin herkkä. Shia ja sunni muslimit taistelevat vallasta. kurdien sharia-laki voimassa ja presidentti Talabani on nyt erittäin vaikeassa asemassa. Etniset paineet ja ristiriidat ovat erittäin voimakkaita. Tilanne on erittäin räjähdysherkkä. Tätä taustaa vasten Irakin operaation täytyy pystyä toteuttamaan tehtävänsä ja tehtävä on erittäin vaikea. Joskus rauhan turvaminen on vaikeampaa kuin sodankäynti, mutta te tunnette tämän tilanteen paremmin kuin minä. Tämän alustavan puheenvuoron jälkeen sallinette, että pyydän teitä nyt esittämään omat alustuspuheenvuoronne, koska mehän päätimme yhteistuumin, että annamme ruonjuuritasolla toimiville henkilöille tässä etusijan tässä keskustelussa. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat alivaliokunnan jäsenet, hyvät ystävät, on suuri kunnia puhua alivaliokunnalle ensimmäistä kertaa ja olen iloinen tästä tehtävästä vasta sen jälkeen, neljä kuukautta sen jälkeen, kun Eurojust Lex-operaatio Irakissa alkoi. Minulla on ollut etuoikeus tulla nimitetyksi todellakin ratkaisevassa hetkessä tähän tehtävään Irakin historiassa. Sitten kun USA äh, voimat vetäytyivät Irakista viime joulukuussa, Irakki, Irak on ottamassa kokonaan valtuunsa, haltuunsa tilanteen ja tässä pyritään demokraattiseen hallintaan, jossa pidetään ihmisoikeuksia kunniassa koskien kaikkia. Olen varma, että olette samaa mieltä siitä, että EU täytyy olla mukana tässä historiallisessa tapahtumassa ja pyrkimyksessä. Meidän operaatiomme on yksi konkreettisen panos demokratian kehittämisen ja saamme arvokasta tukea, koordinaatiota eu valtuustolta Irakissa. Se on arvokasta apua EU-valtuuston kanssa. Haluamme yhdessä tehdä yhteistyötä kattavalla tavalla ja me saamme myös tukea jäsenvaltioiden e- edustukset, jotka toimivat operaatioalueella. Tämä on mahdollista vain, jos teemme tiukasti yhteistyötä irakilaisten kanssa. Haluan kertoa teille, että olen saanut minun otettu, otettu erittäin lämpimästi tervetulleeksi kaikilla tasoilla, kaikissa kolmessa toimipaikassa, missä toimimme Irakissa, pääkaupungissa, Bagdadissa Erbil on kurdialueen pääkaupunki ja samoin Basrassa toimimme eteläisessä Irakissa. Kuten te tiedätte, missio, operaatio alkoi vuonna 2005. Turvallisuustilanne ei sallinut sitä, että välittömästi alettiin toimia operaatioalueella. Meidän piti toimia vain pienellä virastolla, joka toimi silloin Bagdadissa. Onneksi jo 2010 pystyimme laajentamaan toimintaamme ja läsnä olemme Irakissa ja toimimme sekä Erbilissä että Basrassa operaation pää, sitten Bagdadin ja helmikuussa 2011 muut pääosastot tuovat myöhemmin mukaan ja sitten Ramadanin lopussa elokuussa 2011 meillä oli jo tarpeeksi asiantuntijoita paikan päällä. Tämä prosessi ei ole ollut mitenkään haasteetonta, mutta voin ilolla todeta, että operaatio nyt todellakin nyt toimii niin kuin se pitääkin irakilaisten kanssa ja aina kun mahdollista koulutamme eh, virkamiehiä, poliisilaitosta ja muuta. Nyt meidän läsnäolomme on varsin huomattavaa pahdollisessa 31 miestä ja naista on siellä yhdessä 14 muun henkilökunnan kanssa. Sitten myös Basrassa on kuusi kollegaa toiminnassa. Uskon, että operaatio Irakissa on todellakin ollut onnistunut ja ollaan pystytty rakentamaan läheisiä yhteistyösuhteita paikallisten kanssa. Eurosleksiä pidetään tasapainoisena toimijana. Se on pieni kooltaa, mutta samalla se on joustava ja reagoi tarpeisiin. Tällä hetkellä pyrimme viemään tämän operaatiosopimuksen loppuun Irakin viranomaisten kanssa. Se on meille prioriteettikysymys ehdottomasti. Sillä on vakavia vaikutuksia turvallisuuden kannalta meidän suhteemme. Erityisesti saamme diplomatia-aseman, voimme vapaammin liikkua maassa ja riskimme, tietyt riskit vähenevät. Olemme pystyneet neuvottelemaan varsin tyydyttävän luonnoksen, joka antaa tarvittavan suojan henkilökunnallemme ja operaatiolle Irakissa. Loppupäätöstä odotetaan varsin pian Irakin hallitukselta. Arvoisat alivaliokunnan jäsenet, Eurojust Lex kouluttaa, valvoo ja mentoroi, antaa neuvoja ammattihenkilöille ja toimii myös rangaistuslaitoksen kouluttamistehtävissä. Näitä tehtäviä vieläkin tehdään osittain myös EU-jäsenvaltiossa, vaikka suurin osa koulutuksesta tällä hetkellä sen jälkeen, kun on siirrytty maahan, tapahtuu juuri Irakissa. Haluaisin mainita muutaman esimerkin taktisesta tutkinnasta koskien poliisitoimintaa ja miten toimitaan rikospaikoilla. Tämän tarkoituksena on antaa Irakin poliisille valmius tukeutua enemmän tieteellisiin todisteisiin, tutkimuksiin ja vähemmän suullisiin tunnustuksiin sitten olemme tekemässä myös työtä ihmisoik- ihmiskaupassa ja pyrimme antamaan kunnolliset välineet tutkia eri rikoksen muotoja joita vieläkin tapahtuu. Sitten rangaistuslaitoskoulutuksessa keskitytään vankien kuntouttamiseen, pyritään saamaan kansainvälisen standardkäyttöön käyttöön Irakin vankiloissa, niitä siellä kipeästi tarvitaan. Viimeisen puolen vuoden aikana operaatio on suorittanut 34 koulutusoperaatiota ja 455 irakilaista osallistuu valtuutettuja on ollut mukana. Alusta lähtien noin 5000 viranomaista toimijaa on koulutettu EU-jäsenvaltioissa ja myös itse Irakissa. Irakin tarpeet huomioiden. Kuitenkin nämä ovat pelkkiä lukuja. Lukujen takaa löytyy valtavasti ponnistelua ja työtä, ja muutamia menestystarinoitakin, joista olemme ylpeitä. Olemme onnistuneet saamaan poliisit ja tu- tuomarit lähemmäs toisista, saamme enemmän naisia mukaan koulutukseen. Ihmisoikeudet ovat nyt esillä ydinoperaatioissa ja olemme järjestäneet ensimmäiset oikeuslaitoksen kehittämistoimet. Bagdadissa tässä muutamia esimerkkejä onnistumisistamme. Neljän kuukauden jälkeen, kun olemme tutustuneet vaikeuksiin kentällä. Voin olla vain kiitollinen operaation taidoista ja kaikista ponnisteluista, joita on pantu jo kaikiseen toimintaan siihen, jotka ovat toteutuneet ja samoin mitä ei ole pystytty suorittamaan. Ja tämä ei ollut mahdollista suoraan tai epäsuoran johtuen tästä vakavasta, vaikeasta turvallisuustilanteesta. koska kaikki ei ole siellä mahdollista. Kuten voit, voitte ymmärtää, niin otan koulutuksen ja turvallisuuskysymykset erittäin vakavissa, niin henkilökohtaisesti seuraan kaikkia tehtävät, jotka liittyvät turvallisuuteen. Me seuraamme valppaasti mahdollista tilanteen huononemista sen jälkeen, kun USA vetää, vetää joukkonsa pois tai on vetänyt joukkonsa pois toiseksi prioriteettikysymyksenä. Jatkuvasti ponnistelemme sen eteen, että riittävää turvallista koulutusta on tarjolla. Hyvät alivaliokunnan jäsenet, EU, EU just Lex tekee läheistä yhteistyötä kansainvälisten kumppanimme kanssa hiukan läheisemmin USAn suhteestamme. USAn toiminta oikeusvaltioperiaatteen kohdalla on annettu nyt ulkoministeriön tehtäväksi, vaikka uusia neuvottelukumppaneitakin meillä on, ja meidän läheinen yhteistyömme on silti jatkunut. Me olemme, otamme usa kumppanin mukaan suunnitteluun, jaamme kokemuksia ja pyrimme avustamaan toisiamme eri operaatioissa yhdessä johdamme pääkansainvälistä äh, toimintaa Irakissa. Olemme molemmat ymmärtäneet, että kun tuemme toisiamme Irakissa, se ei hyödytä vain meitä molempia, vaan itse asiassa se on operatiivisesti aivan välttämätöntä. Sama koskee muita kansainvälisiä osapuolia, jotka tekevät käsikädessä työtä kanssamme, kuten YK eri osastot. Voin ilolla todeta tänään, että pian Norja tulee olemaan ensimmäinen valtio, joka antaa oma panoksensa EU Just Lex Irakille. Olen todella kiitollinen tilaisuudesta, jonka tänään olen saanut kertoa operaation tilanteesta teille. Jos sallitte, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ei pitäisi olla pelkästään asiantuntijoiden asioita, vaan siinä pitäisi myös reagoida kansalaisten tarpeisiin Euroopassa ja to- heidän toiveisiin pitäisi reagoida. Odotan mielenkiinnolla teiltä kommentteja ja mielelläni vastaan myös mahdollisiin kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia paljon tästä erittäin kattavasta esityksestänne. Kenties annan nyt puheenvuoron herra Haaberille. Ja tämän jälkeen voimme ottaa kysymys- ja vastauskierroksen. Olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla ei ole paljonkaan lisättävää siihen, mitä operaation johtaja jo sanoi. Kenties voin poimia esiin joitakin seikkoja Brysselin kannalta katsottuja. Kuten te tiedätte ja kuten operaation johtaja totesi, Toiminta aloitti vuonna 2005 aikana, jolloin paikan päällä tilanne meni ojasta allakkaan, ojasta allikkoon ja alamäkiä on jatkunut, jatkuu tämän vähintäänkin kolmen vuoden ajan. Tuolloin me emme voineet toimia paikan päällä, vaan toimimme Brysselistä käsin. Me pyysimme irakilaisia turvallisuussektorin viranomaisia Brysseliin saamaan koulutusta – joko Brysselissä tai jäsenvaltioissa, silloin kun jäsenvaltiot järjestävät kursseja meidän puolestamme. Vasta viime vuodesta lähtien turvallisuusolosuhteet paikan päällä mahdollistivat sen, että pystymme toimimaan Bagdadista käsin, eli paikan päällä. aiempi operaation johtaja hoiti asioita paikan päältä, mutta hän jätti tehtävänsä ja sitten Laszlo Husar on ensimmäinen perinteenjohtaja, joka on pystynyt toimimaan käytännössä paikan päällä. Tämä on hieman ristiriitainen tilanne, koska tämä operaatio on kestänyt jo seitsemän vuotta. Tänä vuonna tuli seitsemän vuotta kuluneeksi, mutta samanaikaisesti tämä on kuitenkin aivan uusi operaatio, sikäli että logistiset haasteet ovat nyt uusia. Ja myöskin tilanne on uusi irakilaisten kannalta katsottuna. Samalla kun jäsenvaltiot ja te itse kenties katsotte, että teillä pitäisi olla mielessäni jonkinlainen poistumisstrategia. Tällaista ei voi tällä hetkellä teille tarjota, koska kuten sanoin, monella tapaa tilanne on aivan uusi ja koko operaatio on aivan uusi. Se on vasta alkutekijöissä. Toisaalta Uskoakseni oli erittäin hyödyllistä ryhtyä tähän operaatioon. Uskottavuus on parantunut ja meidän kontaktiimme irakilaisiin ovat parantaneet. Me toimimme edelleenkin vihreällä vyöhykkeellä vain ainoastaan, mutta joskus menemme tämän vyöhykkeen ulkopuolellekin koulutustarkoituksia silmällä pitäen, joten meillä on samanlainen turvallisuusympäristö kuin paikallisille toimijoilla. Ja tämä tietystikin merkittävästi parantaa meidän operaatiomme uskottavuutta. Joten kun otetaan huomioon tämä nyt syntynyt uusi tilanne, operaation tai mission tehtävänä on käydä vuoropuhelua Irakian, Irakin viranomaisten kanssa ja myöskin jäsenvaltioiden kanssa, jotka tarjoavat henkilöstöä. Me kehitämme strategista vuoropuhelua Irakin kanssa, jotta pystymme määrittelemään realistisesti tilanteen ja sen, missä mennään. Tietystikin Irak on valtavan suuri maa. Ja operaatio ei, operaation kautta ei voida kouluttaa koko turvallisuussektoria. Tehän tiedätte, mitä on tapahtunut vuoden 2003-2004 jälkeen. Hyvin suuri osa turvallisuussektoria hajotettiin ja monella tapaa se jouduttiin sitten rakentamaan uudestaan ja tämä rakennustyö jatkuu edelleenkin. Nyt me ammumme ikään kuin liikkuvaa maalitaulua, mikäli saatte tämän vertauskuvan. Joskus meidän täytyy kestää, kehittää kestäviä strategioita ja pohtia, mitä haluamme saada aikaan ennen kuin katsomme, että tehtävä on loppuun suoritettu. Yksi tärkeitä oppeja, jonka opimme muista operaatioista, erityisestikin Afganistanin operaatiosta, on se, että koordinaatio muiden toimijoiden kanssa ruohonjuuritasolla on äärimmäisen tärkeää. Afganistanissa kesti hyvin pitkän aikaa ennen kuin pystyttiin määrittelemään järkevä, toimiva, ekologinen nisha, ikään kuin se oikea paikka ja tapa toimia. Me keskityimme pyramidin huipulle, eli Afganistanin poliisin kouluttamiseen Irakissa pikemminkin – ja varsinkin sen jälkeen, kun Yhdysvallat on ryhtynyt oikeaan uuteen operaatioon, jotta ulkoministeri johtaa tämä, tämä oikeusvaltiota rakentava tehtävä tämä missio. Tämän jälkeen me olemme pyrkineet no, määrittelemään järkevän tehtävän jaon, työnjaon. Meidän operaatiomme on uusi tasolta katsottuna ja Yhdysvalloissa puolestaan ulkoministeriö nyt hoitaa tätä toista operaatiota ja kummankin operaation täytyy jakaa työ järkevästi keskenään ja rajanveto täytyy tehdä mielekkääksi. Tämä ei ole vielä loppuun hiottu tämä kysymys, Siitä huolimatta olemme saaneet kokemuksemme, kokemustemme avulla hyvinkin paljon edistystä aikaan ja nyt hyvin pikaisessa alkuvaiheessa me pystymme tämän tehtävän jaon hieman loppuun saakka. Me käymme jatkuvan vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa ja pyrimme välttämään päällekkäisyyttä, sekä kuin se Kuitenkin ristiriitaisuuksia on ja yhteiset näkemykset siitä, mitä vielä täytyy tehdä Irakin turvallisuussektorin rakentamiseksi, ovat edelleenkin olemassa olevia tekijöitä. Ja loppujen lopuksi, kun tehtävän loppuun suuri täytyy pohtia, kuinka sieltä päästään pois. Yksi asia, joka hyvin opittiin operaation ja aiempien kokemusten valossa tai avulla, oli yhteistyö muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Tämä merkitsee lähinnä Irakissa toimivia edustustoja ja lähetystöjä. Kaikkien operaatioiden yhteydessä ja kun otetaan huomioon kaikki mahdolliset operaatiot, meidän operaatiomme toimii kaikkein parhaiten edustustojen kanssa. Ison-Britannian suurlähetystö esimerkiksi Kysymys ilman mikrofonia tulkit eivät kuule. Kyllä, kyllä vastaa puhuja. Kysymyksiä, joita tulkit eivät kuule. Minä en tiedä tästä, sanoo puhuja. Ai niinkö? Ai niinkö? Juuri niin, juuri niin. Kumpikin näistä on hyvin pieniä. Täällä oli siis kommentti ilman mikrofonia, tulkit eivät tiedä. Kumpikin valtuuskunta oli kovin pieni. Toinen oli naisten lähetystö, taikka naisten valtuuskunta. Ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on erinomaista. Tietysti me pyrimme tätä kaikin mahdollisiin keinoin, niin silloin kun se on mahdollista. Mutta tämä meidän operaatio toimii aivan erinomaisella tavalla tässäkin suhteessa. Olen myöskin tietoinen siitä, että vaikkakin turvotustilanne on merkittävästi parantunut, tilanne on edelleenkin erittäin huono. Paljon paljon huonompi kuin Afganistanissa. Ja tämä haittaa esimerkiksi toimijoiden vapaata liikkuvuutta ja sen vuoksi meidän toimimme tai kykymme tehdä yhteistyötä irakilaisten kanssa on heikentynyt. Mutta meidän täytyy nyt ottaa aimo askel eteenpäin. Täytyy ottaa tämä aimo askel eteenpäin. Varsinainen harppaus ja ryhtyä toimimaan ruohonjuuritasolla. tasolla. Viime viikkoina tapahtui hyvinkin paljon poliittista liikehdintää Irakissa, eikä mekään oikein tiedä vielä, mihin tästä joudutaan. Saattaa olla, että tästä tulee riskejä ja koko operaation tulevaisuus vaarantuu, tai vähintäänkin operaation mahdollisuus pistää täytäntöön tehtävänsä. Me emme vielä tiedä, miten tilanne muotoutuu, mutta me pyrimme tekemään parhaamme. Kehitys ei tule olemaan lineaarista niin kuin sen pitäisi olla, vaan pikemminkin, kuten sanoin, me toimimme erittäin epävarmoissa olosuhteissa ja tämä väjäämättä vaikuttaa sitten siihen toimintakykyyn, joka operaatiolla on. Ja kun tarkastellaan operaation onnistumista, nämä ovat niitä tekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon. Yksi aivan erityisen tärkeä elementti, joka nyt vielä puuttuu, on tämä tehtävän asettelua koskeva sopimus irakilaisten kanssa. Irakissa tällä ei ole pelkästään sellaista konnotaatiota, että annetaan operaation harjoittajille suoja vastoin, suoja syytetoimilta, tämä on itsestään selvä Irakissa. Ja lisäksi pääsy vihreälle vyöhykkeelle on joskus vaikeaa, joskus näillä vihreän vyöhykkeen rajavalvonta-asemilla joutuu odottelemaan, että pääsee tämän vihreän vyöhykkeen rajan ylitse. Ja tämäkin on yksi ongelmaseikka, jonka suhteen teemme hyvin yhteistyötä edustustojen kanssa. Me pyrimme joko saamaan edistyssä aikaan tässä suhteessa taikka sitten muutoin ratkaisemaan nämä ongelmat. Tässä minun huomioni sen lisäksi, mitä Lazlo Husari teille sanoi. Nyt ilomielin kuuntelen teidän kommenttejanne ja pyrin kyllä vastaamaan kysymyksiinnekin, mikä teillä sellaisia on. Thank you, director, for your... Kiitoksia, herra komentaja. Missio tai tehtävä aloitettiin vuonna 2005, mutta sitten huomataan, että tämä on aivan uusi operaatio. Ja tämä on myöskin erittäin provosoiva kysymys, koska meidän täytyy nyt pohtia tulevaisuutta. Ja toisaalta Irak tarvitsee tätä operaatiota. Edistysten täytyy saada aikaan, erityisestikin oikeuslaitoksen uudistus on tärkeä tehtävä. Minullakin on muutamia kysymyksiä liittyvät tähän operaatioon. Ensinnäkin, mikä on EUn ja Irakin välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen rooli? Miten tämä nivoutuu tähän yhteyteen, tämä sopimus? Toiseksi, vankiloiden tilanne Irakissa. Vankiloiden ongelmat ovat erittäin tunnettuja. Onko nyt laadittu jotakin sääntöjä vankiloita varten? Noudatetaanko siellä eurooppalaisia pankiinhoidon minimistandardeja? Tämä on toinen kysymykseni. Ja kolmas kysymys liittyy tilanteeseen, joka koskee tuomareita. Voitteko kertoa hieman heidän tilanteestaan? Nähdäkseni voimme ensin esittää kaikki kysymykset ja tämän jälkeen kuullaan vastauksia. Rova Koppa ensin, olkaa hyvä. Very much. I would like both. Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä molempia mielenkiintoisesta esityksestä. Ja kun kuuntelin teitä, kun selititte EU-just Lex-operaatiota. On tärkeää ymmärtää se, että pyritään kouluttamaan korkeampaa johtoa. Haluaisin hiukan teidän enemmän käsittelevän sitä, miten edistätte ihmisoikeuksien toteutumista erityisesti Irakissa. Sitten seuraavat kysymykseni liittyvät operaation näkyvyyteen Irakissa ja missä määrin irakilaiset sen siellä hyväksyvät nyt kun joukkoja ollaan vetämässä pois, oletteko sitä mieltä, että löytyy poliittista tahtoa tai edes kykyä Irakin viranomaisten puolella jatkaa toimintaa ja tarttua näihin tilaisuuksiin, joita olette tähän mennessä heille antaneet? Ja lopuksi vähän teknisempi kysymys. Operaation mandaatin mukaan koulutusta annetaan erityisesti jäsenvaltioista käsin kun ajatellaan taloudellisia vaikeuksia, joita useassa eu valtiossa nyt on, miten tämä vaikuttaa osallistumiseen ja koko operaation tehokkuuteen? Ja. Herra Kaaler, olkaa hyvä. Ää... Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Odottelen, että teillä on ensin luurit päässä. Unkari löytyy kanavalta kuusi, toteaa puhe, puhuja. Selvä. Kiitoksia paljon herra Husar ja herra Haber näistä alustuksista. Ja ensinnäkin totesin, että olen erittäin iloinen siitä, että minun kysymykseeni sain jo vastauksen. Kysymykseni koski EU-edustusten kanssa tehtävää yhteistyötä. Hienoa, että tähän tuli vastaus. Teidän edeltäjänne toimii tässä suhteessa erinomaisesti ja hienoa, että te nyt jatkatte hänen tekemänsä työtä. Kysymykseni liittyy eräisen seikkaan, jonka te mainitsitte jo, eli siihen, miten yhteistyö sujuu Yhdysvaltojen kanssa. Kuuntelevatko amerikkalaiset, mitä teillä on sanottavanaan, vai sanovatko amerikkalaiset, että me hoidamme hommamme ja tehkää te sitten loput? Millaista vuoropuhelua teillä on amerikkalaisten kanssa? Ja miten te pystytte sovittamaan näkemyksenne yhteen amerikkalaisten näkemysten kanssa? Onko kyse poliittisesta päätöksenteosta Yhdysvaltain lähetystön tai Washingtonin suunnalta? Haittaako tämä amerikkalaisten poliittinen peli ikään kuin teidän toimintaanne paikan päällä? Entä sitten poliisin koulutus? osa, vetävätkö tässä suhteessa amerikkalaiset köyttä samaan suuntaan kuin te? On, ovatko amerikkalaisten pyrkimykset millä tavalla yhdensuuntaisia teidän pyrkimystenne kanssa? Onko teillä hyvin paljonkaan yhteistä säveltä amerikkalaisten kanssa? Ja mikäli teillä on erimielisyyksiä, miten te pystytte ne sovittamaan? Ja vielä yksi kysymys. Te totesitte, että operaatio aloitettiin jo vuonna 2005, mutta Brysselistä käsin tuolloin ja silloin ikään kuin poljettiin paikallaan tai toimittiin jäsenvaltioiden tarjoamien palveluiden tai kurssituksen kautta. Ja koulutusta kuitenkin silloin jo annettiin irakilaisille. Kuinka nämä koulutustoimet, jatkokoulutustoimet toimivat nyt paikan päällä ruonjuuritasolla? Koulutusta aloitettiin jo vuonna 2005-2006 ja nyt sitten on siellä mielikuvaa, missä vaiheessa todistaa siellä mielikuvaa, että kyseinen koulutettava henkilö sitten on saanut riittävästi koulutusta, hän tietää missä menee, kuinka toimia, miten sitten on voitu tarkastella, miten tämä henkilö sitten toimii, kun hän mennyt takaisin kotimaahansa, kun hän on koulutusta ulkopuolella. Ja vielä yksi kysymys, toimitteko myöskin kurdialueella vai keskittyykö teidän toimintanne pelkästään maan sisäosiin? Thank you, Mr. Galler. Kiitos, herra Galler. Herra Teh, Terho, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ja kiitoksia esittelijöille hyvistä esityksistä. Haluaisin kysyä kokemuksiani ruohonjuuritasolta. Miten kansalaisten luottamus on kehittynyt viranomaisiin järjestysvaltaa kohtaan viime vuosina ja etenkin Yhdysvaltojen läsnäolon vähennettyä ja virallisesti lakattua? Ja toisaalta Näkyvätkö Irakin riistävät etniset konfliktit ja riidat myös poliisi- ja oikeuslaitoksen sisäpuolella? Ovatko eri ryhmät esimerkiksi tasapainoisesti, tasapainoisesti edustettuna niiden sisällä? Tai näkyykö muuten, muuten tämä yhteiskunnallinen konflikti olla myös järjestysvallan sisäpuolella? Mr. Zemke. Edustaja Zemke. No więc ja chciałem przede wszystkim odnieść się z szacunkiem wielkim do... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että arvostan suuresti teidän tekemäänne työtä Irakissa. Kunnioitan tätä enkä puhu tästä mitenkään sattumalta, koska urani aikana kolmen vuoden ajan olin vastuussa Puolan Irakin divisioonasta Tuolloin äh, pääpaikkamme oli Babyloniassa, sitten Akutissa ja muissakin, muilla paikkakunnilla Divaniassa myöhemmin. Olen täysin tietoinen siitä, mikä tilanne kentällä on ja kuinka vaarallinen ja vaikea tämä operaatio on. Ja siksi haluaisin ilmaista kunnioitukseni teille ja kaikille, jotka toimivat siellä Irakissa vaarantaen henkensä joka päivä, koska siitä on todella kentällä kysymys. Sitten kysymyksistä, niin minulla on niitä kolme. Ensimmäinen kysymys, se on yleisempi ja osoitan sen suurlähettilälle. Miten arvioitte Irakin tilannetta? Sanoitte puheessanne, että joidenkin päivien aikana olette havainneet muutoksia ja kehitystä, mutta on vielä vaikea sanoa, millaisia muutoksia on, ovat ja mihin suuntaan ne menevät. Voisimmeko kuulla tästä vähän lisää? Sitten toinen, kaksi kysymystä teille, herra kenraali. Ensimmäinen kys, koskee Irakin oikeusvaltiota. Onko Irak jo hyväksynyt uuden rikos- ja siviililainsäädännön Tämähän on aihe, joka aiheuttaa erimielisyyksiä Irakissa. Toinen kysymys koskee henkilöstöänne. Jos ymmärsin ja lasken oikein, teillä on 37 henkilöä Bagdadin ja Basran välillä, kuusi Basrassa. Minun mielestäni tämä ei täysin vastaa Euroopan unionin potentiaalia henkilöstöä voisi olla paljon enemmän. Kaikki ovat sanoneet, että sotilaallinen läsnäolo on päättynyt. Tämä on totta, mutta sotilaallisen läsnäolon jälkeen meidän on autettava irakilaisia koulutuksen ja harjoittelun kautta ja niin edelleen. Nyt haluaisin tietää, ovatko nämä vain sanoja paperilla vai ovatko ne todella, todellisuutta, olemmeko kentällä mukana. Voisitteko kertoa tästä enemmän? Voisitteko kertoa näistä asiantuntijoista, asiantuntijoista, ketä kentällä on, on, millaisia asiantuntijoita he on, ovatko he erikoistuneet poliisin koulutuksen, mikä on heidän tilanteensa Irakissa. Tämä on erittäin kiinnostavaa meille. Vältitte tämän aiheen puheessanne, että puhuneet siitä yksityiskohtaisesti, mutta uskon, että toiset maat ovat ottaneet tämän operaation varmaan vakavammin kuin toiset. Mistä he ovat peräisin? Rova Kronberg. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa tästä kysymyksestä, joka liittyy ei niinkään etnisen konfliktiin, vaan Shia- ja sunnimuslimin väliseen konfliktiin. Miten tämä vaikuttaa teidän operaationne ja teidän kykyynne pistää täytäntöön tehtäväänne ja minkälaisia varoittavia merkkejä te olette nähneet mahdollisesta sisällissodasta? Toiseksi Hyvin paljon on puhuttu Iranista ja Iranin vaikutusvallasta Irakissa. Vaikuttaako tämä jollakin tavalla teidän työhönne? Voitteko kertoa jotain siitä tavasta, jolla Iran käytännössä vaikuttaa Irakin tilanteeseen? Mr. Stansky. Herra Stansky. Thank you very much, uh, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän herra Harberia Minulla on yksinkertainen kysymys, koska täällä on jo monia kysymyksiä tehty ja haluan mielelläni kohta kuulla teidän vastauksenne, mutta haluaisin tietää entisen Baat-puolueen jäsenistä. Mikä rooli heillä nykyään on? Onko minkälaisia rangaist- äh, rajoituksia heidän suhteensa? Hoitaako joku muu näitä aikaisemmissa tehtäviä? Ja miten se näkyy ehkä teidän toiminnassanne? Irakissa. I believe... Kiitoksia. Uskoakseni te voisitte nyt mahdollisesti vastata. Kumpi ensin? Kumpi puhuu ensin? Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Uskoakseni EUn ja Irakin välin kumppanuus on erittäin merkittävä askel eteenpäin. Toivon todella, että tämä osoittaa, millaista poliittista tahtoa löytyy myöskin Irakin puolelta. Me emme toimi poliittisella tasolla. Tehtävämme pikemminkin tekninen luonteeltaan. Me pistämme täytäntöön tehtäväämme ja toivomme, että tämä kumppanuus tulee parantamaan meidän mahdollisuuttamme saada aikaan kunnollinen tilanne, mitä tulee tähän tehtävän asettelusopimukseen ja meidän koskemattomuuteemme. Ja toivottavasti tämä parantaa meidän toimintamahdollisuuksiamme maassa. Mitä vankiloihin tai vankeinhoitoon tulee, voin vain sanoa, että meidän kokemuksemme mukaan kokemuksemme, joita olemme saaneet ruohonjuuritasolta. Ammattimaiset standardit vankiloissa vaihtelevat. Joskus, joissakin tapauksissa on hyvät ammattiperinteet, mutta sitten toisaalta siirtyminen autoritaarisesta hallinnosta tai pikemminkin autoritaariset, autoritaarisen hallinnon perinteet ja kulttuuriperinteet myöskin ovat jättäneet oman leimansa. Me koulutamme viranomaisia EU-normien mukaan, mukaan luettuna ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ja keskitymme teknisiin ammattikysymyksiin silloin, kun on kyse vankienhoidosta ja vankien, vankien kunnio- kuntouttamisesta ja tarkastamme myöskin niitä päivittäisiä tarpeita ja tietoa, jota tarvitaan. Mitä oikeuslaitokseen tulee, me pidämme yhteyttä korkeimpaan tuomarineuvostoon, jossa myöskin syyttäjäpuoli on edustettuna. Meidän kokemuksemme mukaan tuon oikeuslaitoksen piirissä toimijat ovat erittäin hyvin koulutettuja henkilöitä. Taustalla ovat hyvin pitkät oikeusoppineisuuden perinteet Irakissa. Heidän täytyy paremmin vain järjestäytyä ja hallinto ja johto täytyy saattaa kuntoon. Esimerkiksi jotkut rikokset äh, eivät ole tunnettuja heidän lakikirjassaan, niin me olemme keskittyneet äh, näihin. mukaan luettuna rikokset Meidän tärkein tehtävämme on antaa tietoa kouluttajille siitä, miten ihmisoikeudet ja sukupuolikysymykset otetaan huomioon kaikissa yhteyksissä. Nämä ovat tärkeä osa koulutusohjelmia. Ja koulutuksen yhteydessä on erityisiä oppijaksoja juuri näitä silmällä pitäen. Teemme yhteistyötä myöskin muiden avunantajien kanssa ja keskitymme heidänkin kanssaan ihmisoikeuksiin. Voin mainita YK on kehitysohjelman tästä yhtenä esimerkkinä yhteistyökumppanin ominaisuudessa UNDP. Mitä tulee meidän näkyvyyteemme ja poliittiseen tahtoon jatkaa työtä eteenpäin? Uskon, että Irakin puolella keskustelukumppanit ovat halukkaita jatkamaan tätä koulutustoimintaa. He ovat valmiita ottamaan vastaan tätä know-howta, tietotaitoa, jota me heille tarjoamme. He ovat valmiita ottamaan tiedon vastaan ja toimittamaan sitä eteenpäin. Ja meillä on, me olemme toivikkeita sen suhteen, että tämä tietämys ei mene hukkaan. Mitä toiseen kysymykseen tulee, Ähm, Monet äh, maat ja jäsenvaltiot ovat myötävaikuttaneet meidän operaatiomme edistymiseen. Ei nyt tiedä tarkkoja lukuja, mutta yli kymmenen jäsenvaltiota on mukana operaation toteuttamisessa – Jotkut toimivat suoran operaation yhteydessä, jotkut on lähetetty määräaikaiseksi. Meillä on erilaisia ammattikuntia edustettuina, lakimiehiä, poliiseja ja niin ikään ja jotakin pankkienhoidon ammattilaisia. Regarding the US, uh, uh mitä tulee sitten Yhdysvaltain kanssa tehtävään yhteistyöhön? Tämä toimii sellaisella tavalla, että me, meillä on säännönmukaisia yhteydenpitoja heidän kanssaan. Me keskustelemme suunnitelmistamme puolin ja toisin. Voin mainita tästä esimerkin. Eilispäivänä me annoimme oikeusoppineille koulutusta ja Yhdysvallat lähetti paikalle luennoitsijan, joka tulee puhumaan koulutettaville erityisestä aiheesta. Ja tämä toimii myöskin toisinpäin. Mekin olemme, meilläkin on mahdollisuus lähettää luonnoitsijoita Yhdysvaltain kursseille. Meillä oli hiljattain 12 viikon kurssi. Järjestämme hiljattain tällaisen kurssin taktista rikostutkintaa varten. Tämän alan ammattilaisille järjestettiin kurssi ja amerikkalaiset myötä vaikuttivat tähän ja lähettivät oman asiantuntijansa paikalle. Yhteistyö sujuu hyvin. Niin se sujuu myöskin teknisellä tasolla hyvin. Neuvotteluiden tai keskusteluiden sisältö, mik, mikäli sisältö mahdollistaa sen, että toinen osapuoli voi jotenkin vaikuttaa tai tehdä jotakin, niin silloin yhteistyötä tehdään. Ei tässä ole mitään yksinoikeuksia kenellekään. Irakissa on hyvin paljon työtä vielä tehtävänä oikeusvaltion rakentamiseksi. Työsarkaa vielä riittää, joten uskon, että meille kummallekin riittää siellä kyllä tehtävää. Ja me voimme erittäin hyvin tehdä myöskin yhteistyötä. Tämä kyllä sujuu. Amerikkalaiset järjestävät erityiskursseja aiheista, joita me emme hoida esimerkiksi poliisikoira- tai sotakoirakoulutus tai räjähde räjähdysaineisiin liittyvä koulutus. Minä en voi mitenkään arvioida näiden kurssien sisältöä. Ne ovat tällaisia erityispoliisivoimien koulutuskursseja. Tämä koirakoulutus esimerkiksi. Tämä ei millään tavalla minun nähdäkseni mene törmäyskurssille meidän tarjoamimme kurssien tai meidän periaatteemme kanssa. Olen varma, että amerikkalaisten antaman koulutuksen ammattisisältö on täysin sopiva meidän antamamme koulutuksen kanssa tai meidän periaatteemme kanssa. Mitä seurantaan tulee, taikka näiden koulutuksen saaneiden henkilöiden pätevyyteen tulee, meillä on erittäin kattava seurantajärjestelmä. Me haluamme tietää, kuinka nämä koulutusta saaneet henkilöt ovat voineet käyttää hyväkseen saamansa oppia jatkoelämässään. Onko heillä mahdollisuus käyttää saamansa tietoa hyväksi ja ovatko he tyytyväisiä käyttäessään tätä meidän antamamme koulutusta hyväkseen ammattielämässään. Näiden koulutussaaneiden henkilöiden seuranta on vaikeaa, koska he ovat hajallaan eri puolilla maata, joten joskus heitä on hieman hankala jäljittää. Heitä on vaikea koota jälleen samojen seinien sisälle, joten me olemme kehittäneet järjestelmän, jossa me kutsumme näitä koulutusta saaneita henkilöitä jatkokoulutukseen tai konferensseihin, joiden yhteydessä heitä voidaan sitten hieman haastatella ja kysyä, miten, mitä he ovat tehneet koulutuksen saamisensa koulutuksen saamisen jälkeen klassinen seuranta toimisi paremmin rauhanomaisissa olosuhteissa, mutta me teemme parhaamme niissä olosuhteissa, jotka maassa vallitsevat. Mitä kurdialueisiin tulee? Meillä on Erbilissä, kurdialueen pääkaupungissa, kenttätoimisto. Kurdistanissa me pystyimme liikkumaan suhteellisen hyvin, koska turvallisuustilanne on siellä huomattavan paljon parempi kuin muualla Irakissa. Me tarjoamme siellä kursseja niin ikään Kurdistanin alueellisille viranomaisille, oikeusviranomaisille myös. Sen jälkeen kun Yhdysvallat vetäytyi ja siviiliväestö joutuu uuteen tilanteeseen. Tämän jälkeen on vaikea arvioida turvallisuustilannetta. Yhdysvaltain vetäytymisestä on nyt kulunut suurin piirtein kuukausi. Ja minä näen tilanteen vain ruonuritasolta käsin, en niinkään poliittiselta tasolta käsin. Minun nähdäkseni turvallisuustilanne, ainakin operatiivisella tasolla, ei ole heikentynyt kovinkaan paljon. Koko järjestelmä ei ole romahtanut, niin kuin pelättiin ennalta, ennen kuin Yhdysvallat vetäytyi. Tietystikin vakavia huolia, suuria huolia kuitenkin on jälleen kerran totean sen, että mitä yhteiskunnallisiin tai etnisiin konflikteihin tulee tai uskon lahkojen välisiin konflikteihin, voin kertoa vain omista kokemuksistamme kurssin yhteydessä. Me emme ole havainneet, että nämä merkittävästi haittaisivat koulutustoimintaa. Sekä Shia että Sunni poliiseja ja tuomareita tulee meidän kursseillemme, joten tämä ei meille ole sinänsä mikään kynnyskysymys. Me toimimme ikään kuin suojatussa ympäristössä tässä suhteessa. Olemme välttyneet tämän tyyppisiltä konflikteilta. Eivät, ei tämä tarkoita, etteikö näitä konflikteja sitten näiden kurssien ulkopuolella olisi. Rikosoikeus lainsäädäntö puolestaan on pitkä ja jatkuva prosessi. Kyse on sekä rikosoikeudesta että siviililainsäädännön uudistamisesta. Kumpaakin ollaan työstämässä. Monet elementit ovat tismalleen samanlaisia kuin aiemminkin. Joihinkin lakeihin ei ole kajottu laisinkaan. Ne ovat peräisin 50-luvulta tai sitten Saddamin ajalta. Käytännön uudistuksia on kyllä tehty sen jälkeen, mutta itse tekstit ovat pitkälti tai miltei täysin ennallaan. Oikeusvaltion periaatteita käsittelevä poliittinen komitea on perustettu Bagdadiin. Me toimimme siellä puheenjohtajana irakilainen vastapuoli ja kollegat ovat mukana tässä yhteistyössä. Edellisessä kokouksessa komitean puheenjohtaja, joka vastaa oikeuslaitoksen uudistuksista, kertoi meille, missä nyt mennään uuden rikoslain osalta. Irakin parlamentin valiokunnan puheenjohtaja siis kommentoi nykytilannetta meille. Oikeus laitoksen uudistus, mukaan ottaen rikoslain uudistus, etenee. Ja tästä tulee hyvinkin laaja, mittainen ja erittäin hankala prosessi vielä. Ja tämä prosessi on jatkuva. Jatkuu edelleen. Kuten jo mainitsin, uskon lähteä lahkojen välisestä konfliktista Irakissa. Minä en oikein pysty kommentoimaan laajempia poliittisia kysymyksiä, kuten suhte, suhdetta Iraniin. Voin vain sanoa, että se ei näy meidän jokapäiväisessä työssämme. Tiedän, että meidän näkökulmamme tässä suhteessa on suhteellisen suppea. Toivon, että pystyin vastaamaan teidän erittäin osuviin ja mielenkiintoisiin kysymyksiinne. Well, um, I think uh, most of your questions could be substantially asked, answered. Niin, varma, oikeastaan Laslo taisi vasta suurimpaan osaan kysymyksiinne. Minulla ei ole juurikaan lisättävää Brysselin näkökannasta katsottuna, koska en itse paikalla ole ollut. Mutta muutama kommentti, kuitenkin, jotka saattaisivat teitä kiinnostaa. Ensinnä tässä operaatiossa, kuten kaikissa muissakin, tai kaikissa muissa paitsi kahdessa, niin periaatteessa on, tässä edessä on yksi variantti turvallisuussektorilta eh, käsittelyssä, ja näin teemme. Ja turvallisuussektorin uudistuksen yhteydessä me eurooppalaiset omaamme yhden suuren edun verrattuna amerikkalaisen, jonka amerikkalaiset myös tunnustavat. Nimittäin meidän vai, vaihteleva erilainen poliisikulttuurimme. Olemme mielestäni parempia koulut, kun koulutetaan pyramidin huippua kansal- kansallisessa poliittisessa voimassa että kuin jenkit. Ja tämä näkyy, näkyy myös Afganistanissa työn ja aossa aikanaan. Tässä olemme hyviä, mutta poliisi- ja turvallisuussektorin uudistukseen liittyy aina monia kriittisiä vaiheita, mutta kaksi tärkeintä, jotka aina meidän eteemme tulevat, ovat siinä, miten jälkikäteen sitten, kun on koulutettu poliisivoimia, miten heille maksetaan. Tämä tulee olemaan iso ongelma Afganistanissa, mutta toivottavasti ei Irakissa, koska se on rikas maa. Ja toinen ongelma, tai ratkaiseva kysymys, miten varmistetaan yhteys oikeuslaitoksen kanssa, koska jos poliisi ei jossakin vaiheessa anna toimintaa oikeuslaitoksen jatkettavaksi, silloin tästä tässä tavallaan asevoimat ryhtyvät toimimaan sisäisesti. Ja tässä aina on tiettyä vajetta, koska jäsenvaltiot eivät voi vapauttaa tarpeeksi oikeus, oikeudellista henkilökuntaa operaatioihin. Me aina olemme vahvasti mukana poliisitoiminnassa ja Laslo itse on tällainen korkean tason unkarilainen vankilalaitoksen johtohenkilö. Mutta me yritämme kuitenkin kehittää tällaista interfeissiä poliisin ja oikeuslaitoksen välillä tällaista yhteistä toiminta-alaa, jotta poliisin täytyy olla tietoinen siitä, että toiminta täytyy jossakin vaiheessa antaa oikeuslaitoksen hoidettavaksi. Mutta emme oikeastaan pysty kyllä valvomaan, mitä he antavat sitten oikeuslaitoksen hoidettavaksi. Tämä on tällainen rajoitus, joka on, on olennainen tällaisessa toiminnassa ja tässä rakenteessa. Ja ottaen huomioon myös sen, mitä jäsenvaltiolta saamme, missä määrin voimme lähettää kort- korkean tason eh, oikeustaustan omaavaa henkilökuntaa näille opera- näihin operaatioihin. Mutta tässä taisi olla minulta nyt kaikki, koska suurin osa kysymyksistä liittyi turvallisuussektorin reformiin. Mutta mitä tulee ihmisten hyväksyntään tai hyväksymiseen, puhun vain yhden vierailun perusteella, mutta tuli kuitenkin sellainen vaikutelma, että kun kulki vihreän alueen ulkopuolella, armeijan ajoneuvossa, niin silloin oli vain yksi tällainen kansainvälisen läsnäolojen edustaja, joka kulki suojatussa autossa, joita he, ihmiset ovat siellä nähneet viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Ei eurooppalainen läsnä ole siellä näkyvä. Näkyvyys näkyy paremmin korkealla tasolla ja toivottavasti se vaikuttaa, mutta mielestäni on vielä liian varhaista puhua siitä, että irakilaiset olisivat toimintamme täysin hyväksyneet missä olemme erittäin näkyvästi esillä, koska autoja on paikalla, ihmiset voivat esittää kysymyksiä, keskustella. Jos turvallisuus sen salli, siellä olemme näkyvämpiä. Mutta siis Irakissa kuitenkin tilanne on vielä varsin toinen. Mitä tulee poliittisen tilanteen kehittymiseen Irakissa suoraan sanottuna, olen aivan yhtä tietoinen näistä kysymyksistä kuin tekin. Luen lehtiä ja hiukan enemmän saan tietoa sitten suurlähetystön raporteista. Mutta tämä on osa työnjakoa, joka käytössä EU:ssa on. Oikeastaan tätä kysymystä teidän pitäisi esittää Janalta. The... Tietysti kaikki olemme tietoisia siitä, että on tällainen konfliktin vaara aina eri etisten ryhmien välillä olemme, tai uskontokuntien välillä. Irakilaiset ovat, pitävät, ovat pelkäävät suverenisuutensa puolesta. Tämä näkyy parlamentissa ja on toimittu jopa ulkoministerin toiveiden vastaisesti. Ja on suostuttu tässä tämän takia esimerkiksi Naton joukot vedet, koulutus vedettiin pois, koska he eivät saaneet tällaista lupaa toimia. Meilläkään ei ole vielä toimintalupaa. Mielestäni Irakin viranomaisten on paljon aktiivisempaa ja meillä on tavallaan erilainen identiteetti kuin amerikkalaisilla. Ei täällä ole mitään epäamerikkalaisuutta, mutta tilanne vain on kehittynyt tällaiseksi viime vuosina. Olen varma, että saamme jonkinlaisen toimivan järjestelyn tukemaan turvatoimintaamme paikan päällä. Yes, that is it. Thank you. Colleagues, there are more questions. Kollegat, onko teillä vielä jotakin kysyttävää? Ellei ole, salin että nyt kiitän kumpaakin asiantuntijaa näistä erittäin rehellisistä ja mielenkiintoisista puheenvuoroista. Ymmärrän, miten vaikeaa on toimia vihamielisessä ympäristössä. Te teette työtänne ja te saatte aikaan edistystä ihmisoikeuksien valtavirtaistamiseksi ja sukupuolikysymysten huomioittamiseksi ja myöskin oikeus- ja rikosoikeusjärjestelmän aikaansaamiseksi maassa, jossa tilanne on vaikea. Irakin kaltaisessa maassa, mikä tähän pystyy tämän erinomaista työtä. Kiitoksia paljon ja kaikkea onnea ja menestystä jatkossa. colleagues, allow me to invite. Hyvät kollegat, nyt voisimme kutsua tänne seuraavan puhujamme, suurlähettilässä Winklerin. Olkaa hyvä, tulkaa tänne. Okay, we can continue. Selvä, me voimme nyt jatkaa. Seuraava asia esityslistalla. Meillä on ilo ja kunnia nyt toivottaa tervetulleeksi suurlähettilässä Finkler. Hän toimii asevoimien demokraattisen valvonnan keskuksen johtajana, DCAFn johtaja hän siis on. Tämä kulkee tällä lyhenteellä. Kuten tiedätte, kyse on kansainvälisestä järjestöstä, joka yhdistettiin vuonna 2000. Tarkoituksena on tukea pyrkimyksiä saada asevoimatta vastuutilvelvollisuuksi suhteessa tavallisiin kansalaisiin. Haluaisin muistuttaa teille siitä, että on suuri ilo, että DECAFA on pystynyt tekemään erittäin monia tutkimuksia Euroopan parlamentin pyynnöstä. Tutkimuksia, jotka kohdistuisivat esimerkiksi yhteiseen turvallisuuspuolustuspolitiikkaan ja parlamentaariseen valvontaan sen yhteydessä ja mitä tulee turvallisuussektorin uudistuksiin. Ja myöskin kansallinen, kansallisten tiedustelupalveluiden toiminta on ollut yksi tutkimuksen kohde. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Olkaa hyvä, herra suurlähettilässä ja hyvät kollegat. Voisitteko hiljentyä nyt kuuntelemaan, mitä suurlähettiläs haluaa sanoa? Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät. Minulla on suuri ilo ja kunnia esitellä teille tänään hyvin lyhyesti asevoimien demokraattisen valvonnan keskus DCAF ja kertoa sen toiminnasta tai ainakin osittain sen nykytoiminnasta. Haluaisin todella kiittää teitä vilpittömästi tästä minulle annetusta mahdollisuudesta. Kuten puheenjohtaja jo sanoikin, DECAF on Sveitsin hallituksen aloite eh, vuodelta 2000 lokakuulta. Kyseessä on säätiö, eli juridisesti kansalaisjärjestö, mutta jäsenemme ovat kuitenkin valtioita. Olemme siis ikään kuin hallitusten välinen ha- ha- kansalaisjärjestö, jotakin niin kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisen järjestön väliltä. Tällä hetkellä meillä on 64 jäsenvaltiota ja näihin kuuluu kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot. Meillä on noin 130 työntekijää kaikilta maailmasta ja budjettimme on, 100, on 30 miljoonaa Sveitsin frangia, eli 25 miljoonaa euroa. Sveitsin hallitus vastaa 45 prosentista budjettia ja muut jäsenvaltiot 55 prosentista ja kaikki maksuosuudet ovat vapaaehtoisia. Keskuksen tehtävä on huolehtia kaiken kaikkiaan turvallisuussektorin hyvästä hallinnosta ja uudistuksista. We deal therefore, if I may switch to English. Nyt muutan englannin kielen ei ole kyse vain asevoimista, vaan poliisista, tiedustelupalvelusta, puolitoista joukoista, yksityisistä, sotilasalan yrityksistä, turvallisuusyrityksistä ja kaik- valvomme kaikkia muitakin öö, valtion viranomaisia. Kutsun näitä tavallaan gendarme-käsitteillä, eh, kaikki, jotka käyttävät, kantavat asetta eh, valtion puitteissa. Ja tämän lisäksi Tämä on erityisen tärkeää tässä yhteydessä. Olemme mukana valvontarakenteissa, poliittinen valvonta, hallituksen toiminta, mutta aivan erityisesti tämä koskee parlamentista valvontaa, joka on e- äärimmäisen tärkeää työssämme, mutta myös oikeuslaitos, kansalaisyhteiskunta ovat merkittävässä asemassa. Minkälaisia ongelmia käsittelemme? Ensin aivan liian monissa siirtymävaiheen maissa turvallisuussektori toimii valtiona valtiossa. Demokratia ei voi syntyä, oikeusvaltioperiaate ei toteudu saatu. Edes, edes turvallisuutta ei tällaisessa tilanteessa saada aikaan. Samoin, jos valtion mm, mm, legitiimi monopoli voimakäytössä loppuu, niin silloin ei voida saada myös rauhaa aikaan. Hyvä esimerkki löytyy Israelin ja Palestinan konfliktista, missä kyky hallita väkivaltaa on äärimmäisen tärkeää tai pystyä sitä valvomaan. Sitten konfliktin jälkeisissä tilanteissa se, että saadaan aikaan toimiva turvallisuussektori, joka on puolueeton, avoimesti järjestetty, demokraattisesti legitiimi tai oikeutettu, samoin demokraattisesti valvotaan. Tämä on aivan ennakkoedellytyksenä siis rauhan, turvallisuuden ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle ja palauttamiselle kehitystä ei saada aikaan ilman näitä ennakkoehtoja jos tarkastelemme laajemmin maailmaa, huomaamme pian, että suora yhteys löytyy köyhyyden ja nälän väliltä ja sen välillä, että on toimiva demokraattinen valvottu turvallisuussektori. Tässä muodostuu kolmio. Ilman turvallisuutta ei saada aikaan kehitystä. Kukaan ei investoi, jos on järkevä sota-alueeseen turvallisuuteen liittyy tietysti oikeusvaltioperiaate, koska turvallisuus ei ole vain sama kuin poliisin toiminta kaduilla, vaan kattava tapa järjestää koko yhteiskunnan toiminta avoimella tavalla, demokraattisesti valvotulla tavalla. Ja ilman kehitystä ei saada mitään pitkän aikavälin turvallisuusnäkymiä. Mutta ihmiset itse tarttuvat oma aseisiin turvallisuusilman hallin, turvallisuusalan hallinto ja sen uudistus ovat avaintekijöitä konfliktin ennaltaehkäisyssä, hallinnassa ja jälleenrakennuksessa konfliktin jälkeen. Tämä on olennainen osa modernia kehityspolitiikkaa. Tämä kolmi, kolmio turvallisuuskehitys, oikeusvaltioperiaate määrittelee DECAFin toimialan. Meidän tehtävämme on kolminainen. Siinä on kolme tasoa. Ensin me tuemme kansainvälistä yhteistyötä kun se pyrkii kehittämään johdonmukaisen strategian, turvallisuusstrategian hallinnassa ja uudistamisessa ja pyrimme koordinoimaan erilaisia lähestymistapoja. DECAF on avaintoimija ja kumppani YK on kanssa näissä kysymyksissä. Se on toiminut läheisessä yhteistyössä OECDn kanssa ja alueellisten ja järjestöjen kanssa Afrikan unionista ECOWASiin saakka, mutta toimimme myös EUn kanssa. Ja tämän takia olenkin täällä Brysselissä vierailulla ja myös täällä Euroopan parlamentissa. Toiseksi keskus järjestelmästi kerää, analysoi asiakirjoja, julkistaa hyviä käytäntöjä ja kertoo opetusta kokemuksista turvallisuusalan hallinnosta ja uudistuksesta joka vuosi julkaisemme kymmenittäin tutkimuksia ja ohjekirjoja ja näitä käännetään 45 eri kielelle joten me julkista painamme tekstiä useammilla kielellä kuin EU itse. Kolmanneksi, ja eh, tässä erittäin tärkeä osa toimintamme liittyy operatiiviseen suuntautumiseen. Meillä on noin 400 hanketta kentällä vuosittain ja me korostamme paikallista sitoutuneisuutta ja kapasiteetin rakentamista. Jotakin esimerkkejä operatiivisesta toiminnastamme. Tietenkin olemme tällä hetkellä pitkälti mukana Tunisian tilanteessa. Autamme sen uutta hallitusta, jotta se voittaisi Ben Alin mm, diktatuurin perinnön. Tunisesta on tullut viime kesänä järjestön jäsen. Me olemme antaneet avustusapua uudelle hallitukselle. Juuri eilen, kun vuosi on kulunut, olimme yhteydessä. Tällä hetkellä meillä on virasto Tunisissa ja avustamme hallitusta Tunisiassa kautta linjan lähes ja tukeudumme useisiin eri yhteisymmärryspöytäkirjoihin, joita olemme solmenneet eri ministeriöiden kanssa, oikeus- sisäasiaministeriön kanssa tietysti, mutta myös ulkopoliittisen ministeriön kanssa. Öö Käsittelemme monenlaisia kysymyksiä, sukupuolikysymyksiä, rangaistuslaitosta, ja erityisesti meidän pitää pohtia, miten käsitellään näitä Benalin jälkeisen jättämiä arkistoja. Olemme myös julkistaneet sähköisesti ja paperilla kaikki lait ja säännöt, joita valtion rakenteesta löytyy ja miten turvallisuussektori järjestäytyy. Näitä kielinä on englanti, ranska ja arabia. Lyhyesti me, lyhyesti me yritämme olla avuksi kolmannen hallituksen kanssa tänä vuonna, kun se pyrkii pohtimaan, mitä pitäisi tehdä, miten näiden monesten ongelmien kanssa pärjätään. Olemme läheisessä yhteistyössä EUn kanssa, sen edustustojen kanssa paikan päällä. Ja olemme myös yhteydessä asiantuntijatahoihin täällä Brysselissä, mutta olemme aktiivisesti myös Marokossa, Egyptissä ja toivottavasti pian myös Libyassa. Ensimmäinen operaatiomme siellä alkaa ensi viikolla. Me seuraamme tapahtumia Syyriassa. Meillä on toimistoja Ramallahissa ja Beirutissa myös. Sitten joitakin esimerkkejä. OECDn aloitteista olemme joitakin vuosia sitten luonneet niin sanotun International Security Sector Advisory Team, ISATin. ISAT osana DECAFia kansainvälisen yhteisön nimissä suorittaa noin 50 turvallisuussektorin hallinta- ja uudistusarviointitointa, erityisesti Afrikassa, mutta yleensäkin globaalisti. Isät työryhmät arvioivat tietyn maan tilannetta, pyrkivät avustamaan saamaan aikaan tehokkaan tulosektorin hallinta- ja uudistusjärjestelmän. He valvovat näitä ohjelmia ja miten ne onnistuvat tai eivät, ja pyritään auttamaan, että saadaan aikaan parempaa kansainvälistä yhteistyötä koordinaatiota me toimme tietysti tässäkin myös EUn kanssa yhteistyössä. Haluaisin myös korostaa toista aspektia ESATissa. Se, sillä on oma johtokunta tai hallitus. Siellä on mukana 14 avain avustajamaata ja edustettuna ovat myös Euroopan neuvosto, komissio, OECD, YK, UNDP, DPKO, DPA, Organisation Internationale de la Francophonie, Afrikan unioni, Afrikan kehityspankki, ISAT, on tavallaan tällainen yhteyspiste kansainvälisessä yhteiskoordinaatiossa. Se pystyy suorittamaan viittäkin eri tehtävää samanaikaisesti sekä ranskaksi että englanniksi toimien. Kolmas esimerkki löytyy Länsi-Balkanilta Alueellisesti DECAF on kaikkein suurin asiantuntija-avun antaja poliisi- ja rajavalvontakysymyksissä. Meillä on toimisto Ljubljanassa, myös täällä Brysselissä muuten on toimisto, mutta Ljubljanan toimiston kautta sihteeristö auttaa poliisiyhteistyössä Kaakkois- Balkan alueella mukana on yhdeksän maata mukaan lukien Itävalta, Bulgaria ja Romania EU-sta. DECAF ja yleissopimus pyrkii koordinoimaan, harjoittamaan yhteistyötä poliisikysymyksissä Schengenin alueen ulkopuolellakin. Nyt olemme pitkään Meillä on ollut tällainen vahva rajavartio-ohjelma Länsi-Balkanilla. Me järjestämme lukuisia asiantuntija ministeritason kokouksia, seminaareita, koulutustilaisuuksia vuosittain. Sveitsin puolella olemme toteuttaneet sveitsiläistä toimintaa yhdessä Romanian ja Bulgarian kanssa. Ja Sveitsi on antanut me, käyttöömme poliisikoulutustoimintaansa. Mitä tulee yksityisiin sotilastulosalan yrityksiin, TECAF on valittu helpottamaan Montreuxin prosessissa, jonka mukaisesti valtiot reguloivat näiden tahojen toimintaa. DECAF antaa kriteeristönsä kansainvälistä käytännössääntöä varten. Ja tähän nämä yritykset voivat tulla mukaan. Tällainen koodisto on tällä hetkellä allekirjoitettu yli 200 yrityksessä. Allekirjoittajat ovat koneet noin 2 miljoonaa työntekijää ja budjettikin on yli 100 miljardia dollaria, huomattavaa liiketoimintaa siis. Decafin henkilökunta on kertonut tästä toiminnasta hiljattain tässäkin halivaliokunnassa. Sitten sen sijaan, että menen nyt aivan yksityiskohtiin, annan teille mielellään kysymyksille aikaa. Mainitsen kuitenkin vielä joitakin kysymyksiä. Meillä on vahva ohjelma Afrikassa, erityisesti länsi Afrikassa, DECAF voin olla todeta, tai uskon, että näin on. Se on yksi, yksi maailman johtavia tahoja, joka käsittelee myös sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, kun uudistetaan turvallisuussektoria. Sitten lopuksi vielä olemme todella sitoutuneita parlamentaariseen toimintaan. Teemme parlamenttien kanssa yhteistyötä ja annamme kaikenlaista asiantuntijaa tukea heille. Tämä kattaa Euroopan parlamentin tietysti, Euroopan neuvoston. Te tunnettekin viimeisimmän tutkimuksen parlamentista valvonnasta koskien turvallisuusalaa ja tiedustelutoimintaa EU:ssa ja muualla. Laadimme tämän hiljattain aikaan. Olemme yhteistyössä myös Naton yleiskokouksen kanssa, OECDn kanssa ja muiden tahojen kanssa. Sen sijaan, että jatkan tätä asiaa, haluaisin vielä korostaa sitä, kuinka tyytyväisiä olemme yhteistyöstä Euroopan unionin kanssa yleisesti ottaen ja Euroopan parlamentin kanssa erityisesti ja varsinkin tämän valiokunnan kanssa. En tiedä, onko tämä tapana, mutta jos vaan olisi mahdollista, meille olisi kunnia ja etuoikeus ja ja ilo ottaa vastaan tämä alivaliokunta mahdollisesti Geneveretken puitteissa niin, että voisin paitsi näin sanallisesti esitellä teille, mitä teemme esitellä, voisin esitellä teille myös Dekafin työntekijöitä ja äh, toimintaa. Toivon, että se teitä kiinnostaisi. Kiitoksia siitä, että sain puhua teille tänään ja Päätän puheenvuoron tähän. Ambassador for your presentation. Uh, Kiitoksia suurlähettäjäs tästä teidän esityksestänne. Te olette meidän monien ystävä. Teidän korkean tason asiantuntemustanne olemme voineet käyttää hyväksemme aikaisemminkin ja turhuus- ja puolustuskysymyksistä, kun on kyse teidän asiantuntemuksenne ja tutkimuksenne työ ovat meille erittäin arvokkaita. Minulla olisi pari lyhyttä kysymystä. Toinen liittyy vuoteen 2015. Minua kiinnostaisi tietää hieman enemmän teidän hankkeesta, joka liittyy internetin käytön turvallisuuteen, koska tämä valiokunta on pyrkinyt hyväksymään omalaten mietin, joka liittyy kyberturvallisuuteen. Tämä on ensimmäistä kertaa valiokuntamme historiassa, ja tämä on tärkeä kysymys. Ja toinen seikka liittyy demokraattiseen valvontaan. Olemme keskustelleet siitä, miten pitäisi suhtautua PNR-sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa. Tämä on erittäin herkkä luontoinen kysymys. Demokraattisen valvonnan kannalta tämä on erittäin vaikea kysymys. Mikä teidän näkemyksenne on? Monet toimet tällä alalla ovat yhä kansainvälisempiä ja maailmanlaajuisia suorastaan, ja klassinen valvonta on muodostumassa tehottomaksi. Miten te suhtaudutte tähän? Ja herra Pasku esittää myöskin kysymyksen. onko hyvä. Kiitoksia paljon. Minulla oli kysyttävää, koska minulla oli tilaisuus jo saada kaikki vastaukset neuvoa antavan johtokunnan kokouksessa, Decafin kokouksessa minun kunniallisen jäsen. Minulla on tällainen henkilökohtainen yhteys teihin ja hienoa, että suurlähettiläs Winkler on täällä tänään. Lykkäsin kotiin lähtöäni parta vasten, jotta voisin olla täällä tänään. Tulkit huomauttavat, että puhe on erittäin vaikea kuulla interferenssin vuoksi. Tämä on yksi ongelmakenttä jonka suhteen ei ole vielä olemassa mitään teorioita vielä. Käytännössä olemme joutuneet toimimaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Ja nyt täytyy pohtia, miten pistetään täytäntöön periaatteita. Erityisestikin viittaan tässä demokraattiseen valvontaan asevoimien kohdalla ja yleisesti demokratian. Tämä instituutti, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2000, on alkanut tehdä läheistä yhteistyötä Keski-Euroopan maiden kanssa, jotka olivat tuollaan vielä NATO-jäsenehdokkaita ja eu jäsenehdokkaita. Sitten pikkuhiljaa se alkoi siirtää huomiotaan Balkanille. Sitten se siirtyi Euroopan kannalta tärkeisiin paikkoihin. Täten tämä toimija on pystynyt yhtäältä keräämään käytännön kokemusta ja toimimaan viitekehyksenä. Se on tehnyt hyvin paljon julkaisuja ja tämän instituutin kautta muutenkin saa tarvittavaa tietoa. Ja toiseksi se alkoi rakentaa teoriaa käytännön kokemusten pohjalta. Ja se onnistuikin pistämään täytäntöön tätä teoriaa. Henkilökohtaisesti olen itse toiminut Filippiinillä ja Taimaassa turvallisuussektorin uudistustoimin yhteydessä Kambodžassa, niin ikään ja Indonesiassa. Antaakseni jotakin esimerkkejä siitä, miten paljon mielenkiintoa maissa on tämän tyyppisiä asioita kohtaan. Valtion ja instituutioiden rakentaminen on uusi osa instituution työtä, koska usein ollaan konfliktin, konfliktin jälkeisessä tilanteessa, jolloin tätä työtä täytyy tehdä. Ja hienoa, että Indonesiassa nyt on ryhdytty tähän työhön. Tällä alivaliokunnassa me olemme keskustelleet siitä, miten tärkeää oli tukea turvallisuussektorin uudistuksia tämän tyyppisissä maissa. Tämä on erittäin tärkeää unionin työtä. Lähtees Winkler mainitsi jo työn tuossa maassa ja jotakin kuukausia sitten ystävämme Hosborn esitteli parlamentille erittäin tärkeän tutkimuksen, jonka instituutti oli tehnyt parlamentin pyynnöstä. Kyse oli Euroopan unionin tiedustelupalveluiden toiminnan valvomisesta, jota on erittäin mielenkiintoinen asia meidän kannaltamme, varsinkin kun otetaan huomioon eronteko kansallisen tason ja meidän tasonne välillä Euroopan parlamentin on se toinen puoli, joten olen erittäin iloinen siitä, että tämä Sveitsistä käsin toimiva laitos, tämä tarkoittaa sitä, että me erittäin vakava ja ammattimaisesti toimiva laitos on toiminut näin puolottomasti ja hienon tapaa. Ja kiitoksia siitä, että suurlähettä Svinkler oli täällä tänään. Rova Koppa seuraavana, olkaa hyvä. Thank you, ambassador. Kiitoksia suurlähettiläs. Onnittelen teitä keskuksen toiminnasta. Tällaista tarvitaan tuolla kipästä. Olemme erittäin tyytyväisiä, että olette onnistuneet työssänne niin hyvin. Minulla on vain yksi kysymys. Olen nähnyt, että Valko-Venäjä liittyy vuonna 2002. Kysymykseni kuuluu, Miten väitetään näitä tutkimustuloksia niin jäsenille, koska mehän kaikki tiedämme, että erittäin vakavia ongelmia ihmisoikeuksia on ja oikeusvaltioperiaatteen kanssa tässä maassa. Minä tiedän, että tämä on erittäin vaikea tasapaino aikaansaada, mutta voisitteko hiukan kehitellä tästä, tästä eteenpäin? You have the floor. Rova Kronberg. Thank you. Kiitoksia. Teidän keskuksenne toiminta on erittäin mielenkiintoista. Asevoimien demokraattinen valvonta on tietystikin tärkeää, mutta entä sitten yksityisten armeijoiden ja turvallisuusyritysten valvonta. Tämä on kahtalainen toimintakenttä. Kuinka voidaan valvoa yksityisyrityksiä? Ja toisaalta, mikä on tällaisten yritysten henkilöstön asema tai status? Miten heitä kohdellaan? Miten heihin suhtaudutaan kansainvälisen lain puitteissa? Toinen kysymys Miten te näette tämän ongelmakentän ja mitä voidaan tehdä sekä asevoimien että yksityisten turvallisuusalan yritysten suhteen ja miten EU pitäisi suhtautua näihin yksityisiin yrityksiin? Tarvittaisiinko jonkinlainen yleinen kansainvälinen neuvottelukierros kriteereiden määrittämiseksi ja oikeudellisen kehyksen laatimiseksi tämän tyyppisten yksityisten turvallisuuden yritysten valvonnan mahdollistamiseksi? Täällä on vielä, otetaanko vielä pari kysymystä ja sitten voitte vastata. Älä. I'm very pleased to see Ambassador Winkler here. Uh, Hienoa, että suurlähettiläs Winkler on täällä paikalla ja toivottavasti tämä ehkä johtaa siihen, että yhteistyö tehostuu parlamenttiin ja DECAFin välillä, koska arvostan kovasti DECAFin toimintaa ja panostaa tässä asiassa. Niin kuin kollega Kronberg juuri sanoi, muistan erittäin tärkeän raportin, jonka Deka laati aikanaan. Siinä korostettiin realiteetteja ja vaaroja, jotka liittyvät tällaisiin yksityisiin tulosalan yrityksiin ja toiminnan laajenemiseen, ja haluaisin kysyä teiltä, vaikuttaako talouskriisi tähän sektoriin mielestänne? Siirretäänkö enemmän valtion toimintaa näille tahoille? Tavallaan ryhtään, aloitetaan tällaista ulko- toiminnan ulkoistamista. Ja nämä sään, yritykset eivät välttämättä noudata äh, kaikkia sääntöjä. Olen juuri lähtemässä Libyaan kahden tunnin kuluttua parlamentin valtuuskunnan kanssa ja Libya tietenkin on alueessa näitä korppikotkia haahuilee voiton tahtoisena ja voi pyrkivä perustelemaan omaa olemassaoloaan. Haluaisin myös sanoa, että arvostin teidän raporttianne koskien demokraattista valvontaa, mutta Ikävä kyllä tällä saralla ei juurikaan edistystä ole saatu aikaan, ei jäsenvaltioissamme eikä edistystä löydy myöskään EU-sta. Ja kaikkein räikein esimerkki demokraattisen valvonnan puutteesta liittyy tähän ähm, vankien luovutuskysymykseen. Tätä ei ole vieläkään pysty selvittämään näitä viittameihin salaisiin sijaintoihin. Mitään ei oikeastaan ole kyllä vakavissaan tehty paitsi tietysti parlamentin laatima mietintö vuonna 2007. Sellainen laadittiin. Siinäkin tietysti oli monia puutteita. Haluaisin niin arvostaa myös teidän toimintaanne sukupuolikysymyksissä, niin kuin sanoitte. Ja kuinka tärkeänä näette sukupuolten välisen tasapainon myös turvallisuuskysymyksissä. Toivon, että pian parlamentissa voimme alkaa arvioida sitä, miten yhteinen kanta aseviennistä on toteutunut ja haluaisin kysyä, voisiko DECAF antaa oman panoksensa meidän arviointityöhömme. Thank you. Edustaja Stanski. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin suurlähettilälle hänen Alustuksistaan Olen erittäin iloinen siitä tiedosta, jota sain teiltä ja olen kiitollinen myöskin Sveitsin hallitukselle siitä, että se maksaa miltei puolet teidän toimintanne kustannuksista. Ja saatte myöskin rahaa yksityisyrityksiltä hallituksen lisäksi. Kohta teillä on enemmän jäseniä kuin YKlla. Tämä on hyvä maailmanlaajuisen vakauden kannalta. Siitä ei ole epäilystäkään. Olin käsittänyt ja tai ainakin toivonut, että jotkut teidän toimistoistanne olisivat pysyviä. Osa niistä on väliaikaisia, kuten Ramalahin toimisto ja Beirutin toimisto. Ja mitä tarkoitan pysyvällä toimistolla? Tähän haluaisin esittää kysymyksen. Onko teillä aikeita muuttaa teidän toimintanne merkitys on suuri maissa, joissa on toiminut totalitaarinen harjoitus, olipa sitten Tripolista, Tunisista tai Bagdadista. Onko teillä mitään suunnitelmaa tässä suhteessa? Herra suurlähettiläs, olkaa hyvä. Eh, la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. For your eh, questions. Kiitoksia kaikista kysymyksistänne. Yritän nyt käydä niitä läpi ja puhun myös mahdollisimman lyhyesti. Kiitän kovasti siitä, että puheenjohtaja, otitte esille 2015 tapahtumat. Silloin dekavil oli viime vuonna kymmenes vuosipäivä. Nyt yritämme sitten miettiä, mitä pitäisi tehdä jatkossa. Ja vastustimme kiusausta miettiä, mitkä ovat ongelmina vuonna 15, koska minä todennäköisesti olen jo kuollut silloin. Ehkä minä en siitä voi sanoa yhtään mitään. Toivottavasti kuitenkin olen vielä elissä, elossa silloin ja olen vastuussa myös meidän tekemistämme valinnoista. Olemme laatineet tutkimuksen, jossa pohditaan demokratista muutosta, nanoteknologiaa, Kaiken tyyppisiä kysymyksiä ja suuria muutoksia löydätte tämän nettisivustoltamme. Suosittelen sitä teille. Olemme keskittyneet erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen. Puhumme näistä pk-yrityksistä ja myös verkkokysymyksistä, keskittynyt verkkokysymyksiin. Verkkokysymyksistä puhutaan nyt varsin paljon ja asiaa ei, asiaan ei ole pystytty kunnolla tarttumaan, koska sitä niin paljon puhutaan. On sveitsalainen järjestelmä virhe myös li- and all sorts of things get. Ah, niin mysli, tässä on tämmöinen sekoite, niin kuin mysli, jonne kaikenlaisia eri ainesosia laitetaan, ja milloin on vaikutelma, että superkeskustelu on hiukan tällaista myslin kaltaista sekoitusta. Kolme kysymystä on meidän mielestämme tässä olennaista verkkosota on sota ja käytetään armeijaa, asevoimia, mutta myös verkko sodankäyntiä harjoitetaan. Kannattaako näin tehdä? Kehit, mitä kehittyneempi yhteiskunta on tietokoneiden kannalta, niin sen haavoittuvaisempi se on. Eikö meidän ehkä kannattaisi pyrkiä siihen tätä verkkoa tai käytettä. Kun pyrimme kehittämään luottamusta, pitäisi rajoittaa tällaista toimintaa keskinäisesti. Tätä pohdimme tällä hetkellä sitten. Tietysti verkkorikollisuus. Ja nyt olemme hi- vähän paremmin päässeet pureutumaan kybersotaisen vaikutuksiin. Ja pääjohtopäätöksenä me on ollut, että mitenkään ei valvota tämä asia, koska se on monimutkaista. Minä olen itse teknisesti aikamoinen idiotti. Te kaikki varmasti olette paljon parempia tietotekniikassa, mutta silti tämä on suurimmalla osalla meistä varsin monimutkainen ala kuka on vastuussa esimerkiksi parlamentissa tästä kysymyksestä. Yleensä suuntauksena on äh, anna, antaa vastuu ar- asevoimille ja tiedustelutaholle, eivätkä ne välttämättä, välttämättä ole kaikkein avoimimpia tahoja. Mutta koska ei, puutu, koska ei muitakaan vaihtoehtoja ole, asevoimat ovat sitten vastuussa myös tietyssä määrin verkkorikollisuudesta Esimerkiksi kun luottokorttitietoja luetaan tai kopioidaan pankkiautomaatissa ja niin edelleen. Ja niin tämähän on rakenteellisesti aivan väärin. 95 prosenttia ongelmasta liittyy kuuluisi poliisille ja oikeuslaitokselle. Uskon, että kybersota johtaa siihen, että onko tällainen vaihtoehto keskimmäistä pidättäytymistä ja toiseksi kuka oikein on vastuussa, kuka valvoo toimintaamme tä- tällä saralla. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys ajatellen parlamentaarista valvontaa. Sitten Budapestin yleissopimus rikollisuudesta on ratkaiseva pilari. Sitä pitää vahvistaa sitä maantieteellisesti mitä tulee sen käyttöönottoon. Sitten tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä, erilaisia äh, hätäyksikköjä pitää saada aikaan. Tämä olisi erittäin tärkeää EUn kannalta. Sitten kolmas ulottuvuus, joka on ehkä kaikkein kompleksein, mutta myös tehokkain uusi ulottuvuus, jonka verkkopuoli antaa kansalaisyhteiskunnalle, mitä tulee valvontatehtävään turvallisuussektorilla. Ajatelkaa vaikka kuvia, joita saamme kodeista. Journalisteja ei näy, mutta kuitenkin kuvia löytyy TV-uutisista. On se uusi todellisuus tästä johtuen, eikä ole minkäänlaista rakennetta kuitenkaan, Googlen toimintaa on rajoitettu Kiinassa. On, on valtava rakennus urakka, mitä tulee verkkovalvontaan, ja me laadimme julkaisuja myös näistä kysymyksistä demokraattisesta valvonnasta. Yleisesti ottaen uskon, jos nyt vastaan toiseen kysymykseen, niin puheenjohtaja, tässä täytyy kyllä saada välimatkaa kiinni. Parlamentaarinen valvonta ei voi unohtaa sitä, että sen on valtaisia haasteita erittäin nopeasti globalisoituvassa maailmassa. Asiat liittyvät yhä enemmän toisiinsa ja parlamentin lailliset keinot seurata todellisuutta kär, rajoituksista Yksi päätehtävistä meidän keskuksessamme on avustaa parlamentaarisia tahoja maailmassa, kun ne pyrkivät toimimaan ajanmukaisella tavalla. So let me uh, try to, to bring some of the questions. Yritän koota tässä jotakin kysymyksiä yhteen. Tällä hetkellä meillä on kaksi mandaattia olemme olleet avaintoimijana Montreuxin asiakirjan yhteydessä. Se on kansainvälinen ö, ohjeistus, jossa nyt on mukana 38 maata muistaakseni. Tämä liittyy näihin yksityisiin sotilasalan yrityksiin. Niiden pitää seurata tätä yleissopimusta ja erilaisia hyviä käytäntöjä, joita on laadittu kokemukseen perustuen. Siis kun se on tämä Montreön asiakirja. On olemassa on tällainen koulu, kunta, joka haluaisi kansainvälisen yleissopimuksen, jonka kaikki maat olisivat allekirjoittaneet palkkasota koskien. Tämä on tällainen ihanteellinen pyrkimys, mutta on monia maita, jotkut niistä ovat suuret, jotka epätodennäköisesti tällaista yleissopimusta kirjoittaisivat. Kuitenkin USA hallituskin on allekirjoittanut Montreon asiakirjan. Tämän olemme saaneet aikaan ja siihen voimme tukeutua tällainen kansainvälinen säännöstö koskee näitä yrityksiä. Meillä on siis sihteeristö, olemme olleet todellakin mukana neuvotteluissa, kun tätä koodistoa on laadittu, käytännössääntöä on laadittu, ja olemme perustamassa myös koodiston täytäntöönpano-ohjeita. Montreux-maissa palkataan vain sellaisia yrityksiä, jotka ovat allekirjoittaneet nämä käytännössä säännöt. Tämä olisi siis varsin vakavaa liiketoimintaa. 304 yritystä on nyt allekirjoittanut äh, tämän koodin, kun viimeksi asiaa tutustuin. Kun toiminnan yhdistyksen kanssa yhteistyössä, niin pyrimme saamaan aikaan myös tällaisia täytäntöönpanon mekanismeja. Me, tällaiset mekanismit tarkoittavat sitä, että Montreon mukaisesti äh, yritysten täytyy tämä asiakirjan allekirjoittaa, nyt ovat niin tehneet, ne pitää vielä sertifioida. Täyttävätkö ne myös allekirjoittamansa velvoitteet? Sitten tarvitaan tällainen valitusmekanismi. Voidaan kouluttaa Geneven yleissopimuksesta, mutta kuitenkaan sitten koulutuksen mukaista ei toimita esimerkiksi Tokossa tai missä tahansa muuallakin. Se on ongelman ydin. Nyt on ollut tällainen turvapaikka peruskirja, jossa puhutaan täytäntöönpanomekanismeista. Meillä on myös aloite Sveitsin hallituksen kanssa, jotta saataisiin aikaan tällainen täytäntöönpanomekanismi, jotta ja lopulta sekin tarvitsee oman juridisen henkilöllisyytensä, mutta tämä on prosessi, jossa olemme vahvasti mukana. To be done beyond Lisätyötä täytyy vielä tehdä. Esimerkiksi kaivos- ja kaivannaisteollisuutta koskeva sopimus ollaan laatimassa. Me olemme tarkkailijana noissa neuvotteluissa ja mitä näihin yksityisiin turvallisuusalan yrityksiin tulo, tulee, niidenkin suhteen täytyy tehdä vielä työtä. Toteasin, että nyt pitäisi luoda jonkinlainen yhteys Montreön sopimuksen ja kaiken kattavan kokonaisvaltaisen sopimuksen välillä. Mikään ei estä sitä, että luotaisiin tällaisia mallilakeja, jotka sitten sääntelisivät sekä Montrön piiriin kuuluvia että niitä, jotka ovat allekirjoittaneet laajemman yleissopimuksen. Me aiomme pyytää mandaattia toimia kansainvälisen lain puitteissa, jotta kehitettäisiin tällaisia mallilakeja – Lisäksi on vahva tarve parlamentaariselle valvonnalle. Tekstiä täytyy vahvistaa. Ei pelkästään juridisesti katsottuna, vaan myöskin erityisestikin mitä poliittiseen ja parlamentaariseen puoleen tulee. Meidän nähdäksemme tämä on se työsarka, jolla me voimme toimia. Kiitoksia myöskin näistä kaikista ystävällisistä puheenvuorosta, joka että minuun ja edustaman järjestöön. On aina hienoa nähdä vanhoja hyviä ystäviä salinkin puolella. Olen hyvin nöyrin mielen kuunnellut näitä ylistyssanoja, jotka kohdistuvat puheenvuorooni. Toteaisin vain lopuksi vielä meidän roolistamme. Toteaisin, että meidän täytyy olla kaiken kattavia sikeli, että me katamme koko valvonta sektorin, koko asevoimien ja koko turvallisuussektorin toiminnan haluamme kattaa. Ei me pelkästään perinteisessä valoissa, niin kuin te aivan oikein huomautette, vaan silloinkin kun on kyse siirtymäkauden maista, konfliktin jälkeisestä tilanteesta, yksityisturvallisuusalan yrityksistä tai kyberrikollisuudesta, internetrikollisuudesta. Todellisuus on monitahoinen, monisärmäinen. Meidän täytyy kattaa se kokonaan, koska muutoin voidaan kyllä toimia siten, että instituutiot järjestävät seminaaria siellä siitä ja tästä aiheesta ja toinen järjestö puuttuu toiseen asiaan, mutta minä haluan pitää aina kiinni siitä keskustelussa kumppaneiden kanssa, että kaiken, kaiken kattavat kokonaisuudet täytyy saada aikaan niin, että asioiden väliset syy- ja seurasyhteydet voidaan ottaa huomioon. 2015 vuodesta kysyttiin, ja tässä palasin jälleen näihin yksityisiin turvallisuusalan yrityksiin. Tässä suhteessa on monia kysymyksiä vielä avoinna. Ja mitä tarpeisiin tulee, ruohonjuuritasolla ei voi toimia operatiivisella tasolla muokkaamassa, ilman että muokataan kansainvälistä strategiaa ja tunnistetaan hyviä käytänteitä ja vaihdetaan niitä. Lisäksi täytyy tehdä instituutioiden puolella analyyttistä työtä, tutkimustyötä ja sitten pistää se täytäntöön ruohonjuuritasolla. Nämä kaksi asiaa täytyy saada linkitettyä toisiinsa. Niitä täytyy kulkea käsit, kädessä. Kyse on hallitusten välisestä luonteesta. Tämän avulla pystytään mahdollistamaan se, että kansalaisjärjestöt pystyvät toimimaan joustavasti paikan päällä yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kansainvälisten järjestöjen täytyy saada liikkeelle määrärahoja ja tukea toimintaa koko toimintakauden aikana. Kaikkien täytyy puhaltaa yhteen hiilen. Kyse on suoraan sanottuna hyvin suuresta haasteesta. Meillä on monia rakennustyömaita tällä hetkellä meneillään meidän palveluitemme, palveluitemme kysyntä kasvaa eksponentiaalisesti. Työsarkamme kasvaa ja meidän vastumme kasvaa. valko on yksi vaikea kysymys. Miten suhtautua valko -Venäjään? valko -Venäjä haki jäsenyyttä. Me hyväksyimme sen jäseneksi, koska halusimme luoda siltaa sinnekin suuntaan. Meidän täytyy tarjota vaihtoehtoja nykyrealiteeteille. Lisäksi toteaisin, että Minskissä on järjestetty lukuisia tilaisuuksia lähinnä parlamentin kanssa yhdessä, mutta toistaiseksi mitään edistystä ei ole saatu aikaan. Joten paljonkaan ei ole edistytty, mutta mikäli tippa kerrallaan tiputtaa vettä kiven päälle, kyllä siihen kiveen pikkuhiljaa sitten reikä syntyy, joten meidän täytyy pikkuhiljaa pyrkiä saamaan ihmisten näkemyksiä muuttumaan. PMSIs. Mitä näihin yksityisiin turvallisuusalan yrityksiin tulee ja tällä saralla tapahtuvaan kehitykseen tulee, niin kuin Rovan Gomez totesi, Rahoituspaineet johtavat siihen, että palveluita ulkoistetaan ja yksityiset turvallisuusalan yritykset tulevat kasvamaan niin kuin siinä sateella Irakissa ja Afganistanissa Yhdysvaltain sitoutuminen on heikentynyt ja tämä saattaa johtaa siihen, että näitä yrityksiä tullaan käyttämään yhä enemmän hyväksi. Tämä puolestaan heikentää suurimpien työnantajien sitoumusta. Minä näen koko tämän sektorin sellaisena, että itse asiassa tämä teollisuudella itse haluaa vaikuttaa vaikuttaa toimintanormien kehittämiseen. Suurin osa tämän alan yrityksistä toimii hyvien liike-elämän normien mukaan luottuna ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteella ja olen kohtuullisen toiveikas sen suhteen. Että tilanne tulee kehittämään myönteiseen suuntaan, mutta ankaraa työtä tarvitaan edelleenkin. Mitä tulee turvallisuusalan toimijoiden valvontaan ja uudistustoimintaan. Työ on tarpeellista ja me olemme valmiita auttamaan tässä työssä, mutta Euroopan unionin täytyy itsekin tehdä työnsä ja laatia oma työkalupakkinsa tätä varten, laatia välineitä tätä varten. Me kannustamme unionia tähän suuntaan sekä käsitteellisellä tasolla että käytännön tasolla. Olipa sitten kyse hallitustason tai instituutioiden tason koulutuksesta – tai muista meidän välineistämme, joiden kautta me voimme auttaa tässä työssä, valvonta- tai uudistustyöstä turvallisuussektorilla. Tämä on pitkä ja kivinen tie. Me tarvitsemme Issatin tyyppistä toimintaa. Tässä suhteessa te olette aivan oikeassa. Olemme enemmän kuin halukkaita auttamaan tässä. Euroopan unioni on loppuun lopuksi kuitenkin meidän työssämme erittäin tärkeä kumppani. Jolle Euroopan unioni, niin kuka sitten? Euroopan unionin toimet 2035 kysymyksen suhteen. Tietystikin olemme valmiita auttamaan tässäkin kaiken mahdollisen keinoin. Entä sitten näistä toimistoista? Meillä on tällä hetkellä toimisto täällä Brysselissä. Sillä on oikeushenkilöllisyys. Lisäksi meillä on Ljubljanassa toimisto, joilla on oikeushenkilöllisyys. Bryssel on niin lähellä Geneveä että asiantuntijoita kuljetetaan paikasta toiseen aina tarpeen mukaan. Ja juridiselta kannalta katsottuna on hienoa, että meillä on Belgiassa nimenomaan oikeushenkilöisyys. Ljubljanassa Ljubljanasta käsin toimitaan myöskin Länsi-Balkanilla. Meillä on Sloveniassa, Serbiassa, Itävallassa henkilöstöä ja itse toiminnin ikään omasta toimistostani käsin. Ja toimistoa aiotaan vielä vahvistaa Beirut on tällainen väliaikainen toimisto, sillä ei ole oikeudellista henkilöisyyttä, mutta kuitenkin diplomaattinen koskemattomuus. Nyt valitsee konsensus Libanonissa eri ryhtymien, ryhmittymien kesken sen osalta, miten sillä jatketaan. Beirut on hyvä paikka toimia. Siinä on helppo saada ihmisiä koottua yhteen konferensseen ja kokoukseen varten. Sen vuoksi pidämme kiinni Beirutista. Ramallahissa toimii 14 henkilöä. Sekin on suuren mittaluokan toimintaa. Ljubljanassa toimii saman verran suurin piirtein. Ramallahissa tehdään merkittävää työtä ja Ramallahin toimissa pitää läheisesti yhteystä EUn kanssa. Me toimimme samassa rakennuksessa Ramallahissa. EU ja meidän toimistamme toimii samojen seinien sisällä oikeusvaltion periaatetta ja turvallisuussektoria täytyy merkittävästi kehittää. Ja kun otetaan huomioon Palestiinan tilanne ja sen monimutkaisuus, tällä on poliittisestikin merkittävät syynsä sille, miksi me toimimme siellä. Me toimimme hyvin tiiviisti neuvottelussa kaikkien osapuolten kanssa myös Tunisiassa – Puhumme emme pelkästään Tunisian hallituksen kanssa, mutta myöskin Euroopan unionin toimijoiden kanssa. Viime viikolla vierailin paikalla ja aion jatkaa iltapäiv- iltapäivällä vielä näitä samoja keskusteluita, joiden kautta pyritään luomaan räätälöity mittatilausten, mittatilaustyönä tehty, koordinoitu toimintasuunnitelma kansainvälistä yhteisöä varten. Meillä on pieni toimisto myöskin Nabujassa – ECOWASin toimiston yhteydessä. Tripolista ja muista paikoista en vielä tiedä tarkalleen. Me suhtaudumme tilanteeseen joustavasti. Joskus lisätään henkilöstöä, joskus vähennetään sitä, joskus toimisto suljetaan, mikäli sen toiminta ei ole tarpeellista, mutta Tunisian osalta totean, että Tunisian toimisto palvelee koko tuota aluetta. Se toimii jonkinlaisena napana toiminnan keskuksena. Sen kautta ei vaikuta pelkästään Tunisian tilanteeseen, vaan mikäli Libyassa on ongelma tai Marokossa huomispäivänä, me toimimme tuon toimiston kautta, Tunisian toimiston kautta. Me vastaamme erittäin joustavasti syntyviin tarpeisiin. Mietimme aina pitkään ja hartaasti ennen kuin perustamme uuden toimiston, koska tästä tulee aina kustannuksia. Tunisian toimiston kustannukset maksaa Sveitsin hallitus yhdessä Ruotsin hallituksen kanssa. Tässä tämänhetkinen tilanne. Ja Libyan, Libyassa vierailtua, niin tiedän ensi viikolla teen tästä paljon enemmän kuin tänään. Hyvät kollegat, onko täällä vielä kysymyksiä? Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia sinun tapauksessa suurlähettilälle tämänpäiväisestä tapaamisesta. Tämä erittäin mielenkiintoista ja hedelmällistä näkemysten vaihtoa. Kuten totesin jo, teidän virastonne tai toimistonne on meidän läheinen ystävämme. Me käytämme aina hyväksemme teidän asiantuntemustamme, asiantuntemustanne. On hienoa vaihtaa näitä parhaita käytänteitänne hyväksi. Ja jotta voi käyttää hyviä käytäntöjä hyväksi, täytyy ensin ne tuntea, niin sitä täytyy tietää. Tämä on erittäin hyödyllistä. Kiitoksia siitä, että otitte vastaan kutsun ja olen varma, että valiokunta jatkossakin haluaa tavata teitä ja valmistumaan myöskin Geneveen paikan päälle katsomaan, mitä te teette. Voimme vahvistaa näkemysten vaihtoa tälläkin tavalla. Kiitoksia paljon siitä, että olitte täällä tänään. Kiitos. Thank you so much. Help me see it going. Colleagues. Hyvät kollegat, seuraava kohta estyslistallamme on SEDEN valiokunnan valtuuskunnan vierailu Varsovassa. Kuten tiedätte, vierailu suoritettiin 15. ja 16. joulukuuta. Kollegamme Janis ja Nibadic olivat Varsovassa paikan päällä. Sihteeristö on toimittanut teille jo raportin tästä matkasta. Mikäli kollegoilla on jotakin kysyttävää tai huomautettavaa, niin olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin haluaisin käyttää puheenvuoron oikeastaan vain kohteliaisuudesta, koska tässä näissä asiakirjoissa, jotka on jaettu jäsenille, kyllä kerrotaan tilanteesta. Minä johdin tätä pientä valtuuskuntaa, siinä oli mukana Anna Saki, ja minä itse kävimme Varsovassa 15-17. joulukuuta ja edustimme siellä tätä alivaliokuntaa. Tämän matkan tarkoituksena oli osoittaa Puolan puheenjohtajakauden lopulla tunnustuksemme alivaliokuntana sille työlle ja johtajuudelle, jota Puola oli tehnyt ja osoittanut näissä turvallisuus- ja puolustus- ja ulkopoliittisissa asioissa. Ja teimme näin vierailemalla puolustusministeriön luona parlamentissa ja, ja armeijan pääesikunnassa. Keskusteluissa ytimenä oli lähinnä Weimarin aloite, jonka puolella teki ja sillä hetkellä siinä oli mukana jo viisi maata, Saksa, Ranska, Puola olivat perustajamaat. Haluaisin korostaa sitä, että kun minä itse puolustan ankarasti turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteisöllistämistä, niin on oikein mukava tavata näin tärkeän maan keskustelijoita, jotka harjoittavat tätä politiikkaa. Kuten tiedätte, 27 jäsenvaltioista kaikki eivät ollenkaan ole samoilla linjoilla, mutta yhä useammin löytyy tällaista kriittistä massaa, joka tekee työtä juuri tuohon suuntaan. Kuitenkin nyt talouskriisin aikoina on hyvin vaikeaa varsinkaan lisätä se teollisuusbudjetteja ja usein niistä on supistettava kaikkiin ja näin ollen on sitäkin tärkeämpää harjoittaa yhteistä politiikkaa niin, että voidaan optimoida käytössä olevat vähäisemmät resurssit ja voidaan myös vähentää esikuntien ja aseostopolitiikan päällekkäisyyttä. Todella tapasimme tai löysimme tuolta Puolasta yhteistyötä hallituksesta, parlamentista, asevoimista ja olimme hyvin positiivisesti tästä otettu. Ja vierailu oli lyhyt ja sisällöstä jo kerroin. Siitä on vielä tarkemmin kerrottu jäsenille jaettuissa asiakirjoissa. Kiitoksia. Gracias tu your report. Kiitoksia tästä raportista. Seuraava kokous järjestetään 28. päivää helmikuuta Brysselissä. Mikäli teillä ei ole kysyttävää tai mitä saattaa kohtaa muuta asiaa, että kokous päättyy tähän. Oikein hyvää päivänjatkoa ja hyvää viikonloppua.